Minustakin tämä lainsäädäntöehdotus on hyvä, että EUn tasolle luodaan tällainen suojelu. Monissa jäsenvaltioissa mitään suojaa tällä hetkellä ei ole heidän lainsäädännössään. Ja meidän pitää ajatella tässäkin EU-varojen käyttöä. Ja petokset ovat hyvin yleisiä, kuten veropetoksetkin. Meillä on Tsekin tasavallassakin ollut tällaisia tapauksia. Joten meidän pitää suojella niitä henkilöitä, jotka ilmoittavat näitä väärinkäytöksiä, antaa heille välineet käyttöön, ilmoittaa näistä asioista. heille pitää olla kiinteä yhteys viranomaisiin, kaikki pitää olla luottamuksellista. Mutta pitää myöskin toistakin puolta suojella, eli tällaiset osapuolet, joita, joita syytetään muista rikkomuksesta, sillä tätä voidaan myöskin väärinkäyttää helposti. Eli tietenkin, jos on oikeutta etu ilmoittaa jostain asiasta ja pitää tässä katsoa myös toisaalta, missä käyttää tätä ilmoitusoikeutta väärin. Tämän takia meidän pitää aina miettiä molempia osapuolia, kun tällaisia ilmoituksia tehdään rikomuksista. Kiitokset seuraavaksi Klintse, kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävä markkinointidirektiivi ja Polchak ensiksi. pane předsedající kiitän puhemies. jälleen kerran tahtoisin muistuttaa siitä että näiden kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävä markkinointi on merkittävää totta kai ja meidän täytyy miettiä sitä, mitä on olemassa perustamissopimuksissa. Meidän on säänneltävä tätä markkinointia, sillä me olemme äänestäneet sen puolesta, että löydämme tasapuoliset toimintamahdollisuudet näille, näille rahastoille ja otamme huomioon niiden yksittäiset toimet. Me haluamme sijoittajien etua suojata paremmin ja myös poistaa esteet, jotka ovat vapaan liikkuvuuden tiellä. Nämä esteet täytyy pystyä poistamaan, jotta voitaisiin toimia oikealla tavalla. Toivon, että tämä saadaan ratkottua tämän kauden aikana. Kiitokset. Ja seuraavaksi sitten kyse on asetuksesta samasta aiheesta. Messerschmitt, olkaa hyvä. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Yhä useammat pistävät rahaa eläkerahastoihin, sijoittavat osakkeisiin omien mieltymystensä mukaisesti. Periaatteellisesti tämä on ihan hyvä asia, eli että yhä useammat kantavat omasta eläkekertymästään vastuuta ja siksi tarvitsemme myöskin tällaisia ohjelmia, sillä haasteitakin löytyy. On olemassa nimittäin pääoman vapaa liikkuvuus olemassa ja tämä on melkoinen haaste monille, kun lähtee seikkailemaan tällaiseen viidakkoon. Me tarvitsemme siis selkeitä sääntöjä ja sijoittajasuojaa, jotta suojasta voi nauttia, mikäli tällaisiin rahastoihin investoi. Minä olen pidättäytynyt äänestyksestä tästä syystä. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi Simonin mietintö. Messerschmidt, olkaa hyvä. Vakavaraisuusasetus. Tak formand. Når Kiitoksia puhemies. Eli ja kun puhun tästä aiheesta, niin kyseessä on tällainen periaatteellinen ongelma, joka on länsimaissa. Meillä on sääntöjä pääoman liikkuvuuden vapaan osalta ja vapaalle taloudelle, mutta täällä EU:ssa me olemme liian, liian varovaisia vielä. Amerikkalaiset toteavat tämän kaiken paljon selkeämmin, miten heidän vaatimuksensa kuuluvat. Me Tanskassa esimerkiksi meidän pitää aina taistella meidän talousjärjestelmämme ytimen puolesta, vaikka kiinteistömarkkinoilla – koska tämä ei yleensä sopia sääntöihin. Ja haluaisin, että seuraavalla lainsäädäntökaudella olisimme hieman energisempiä, kun katsotaan näitä Baselin vaatimuksia, jotka eivät sovi meille siis. Kiitokset ja Polsak, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä olen äänestänyt sen puolesta, sillä me olemme nähneet, miten vuoden 2008 kriisi vaikutti ja kaikkia ongelmia ei ole saatu ratkottua, kun pank- eurooppalainen pankkijärjestelmä silloin kovasti heilahti erityisesti kun ajattelemme erilaisia rahoitussektorin riskejä. Meidän täytyy arvioida näitä riskejä ja asettaa selkeät säännöt. Me olemme tehneet tähän tietyt tarkistukset erityisesti siitä, siihen, miten tietoon päästään ja siinä olen nyt samaa mieltä. Sama koskee sitä, että meidän täytyy myös muistaa, miten tämä lainsäädäntö sitten vaikuttaa muuhun tulevaan lainsäädäntöön. Uskon, että tämä on hyvin myönteinen asia ja siksi tuin tätä. Kiitokset. Seuraavana Kelly, olkaa hyvä. I in favor of the capital. Kiitokset. Äänestin direktiivin puolesta. Tarkoituksena on puuttua haasteisiin, jotka liittyvät rahoitusvakauteen nyt investointitoimet palveluihin ja tuotteisiin paranee ja pankkien vastustuskyky kasvaa. Tämä vaikuttaa tietenkin pk-yritysten luotonantomahdollisuuksiin. Tuon tällaista joustavampaa pk-yritykselle tarjottavaa lainanantopolitiikkaa PK, pieniä yrity, pankkeja käsitellään eri tavalla. Mitä tulee riskikysymyksiin, niin on tärkeää luoda vakautta ja vahvuutta kriisin jälkeen. Tasapaino on löytynyt, riskejä on vähennetty, mutta samalla yritetään rohkaista investointitoimintaan. Kollega Simon ja kumppanit ovat tehneet erinomaista työtä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Fernandesin mietintö, valtion velkakirja, vakuudelliset arvopaperit ja Marias. Kiitoksia, puhemies. Kyseessä ovat nämä valtion vakuudelliset arvopaperit. Ja tässä on kyseessä sellainen menettelytapa, jota ei voida käyttää että kaikkea euroalueen ongelmia ratkaisemaan. Meidän pitäisi tehdä euro, euromääräisiä valtionvelkakirjoja, ja pyrkii tällä tavoin luomaan sitten likviditeettiä. Draghi myöskin puuttui kreikkalaisten yritysten ja kreikkan valtion valtion velkakirjoihin, että emme saaneet niin paljon likviditeettiä tällöin Reikan talouteen ja tämän siis talouden troikka tuhosi. Me tarvitsemme pidemmälle meneviä sääntöjä. Myös niissä maissa, joilla on vastaavia ongelmia kuin Kreikalla, että he saavat omankin taloutensa taas vihdoinkin kuntoon. Meidän pitäisi ehkä tässä ottaa huomioon myös se, että meillä on myöskin paljon ongelmia eurotalousalueella vielä, kuten vastaavia kuin Kreikassakin. Kiitokset. Seuraavaksi siirrymme Karaksen ja Peresin mietintöön finanssijärjestelmä makrotason vakau, järjestelmä, vakuutus- ja jälleen vakuutustoiminnan aloittaminen harjoitteiden keli. Olkaa Sorry. I support these amendments. Tuen ehdotuksia Solvency 2 liittyen toimivampien järjestelmien kautta yhteistyötä ja ilmoitusten antamista voidaan helpottaa rajat ylittävällä tavalla. Näin voidaan rohkaista yhteistyöhön ja konvergenssin vakuutuspuolella. Tuen tätä kuluttajalähtöistä lähestymistapaa, tehostettu viestintä jäsenvaltioiden kesken, valvontatoimia unohtamatta vaalivat kuluttajien intressejä, vahvistavat sisämarkkinoita vakuutusalalla. Näin voidaan integraatioastetta syventää rahoitusmarkkinoilla ja tehostaen viranomaisten toimintavaltuuksia sekä kansallisten että eurooppalaisten toimijoiden mahdollisuuksia. Oikein paljon kiitoksia esittelijöille Karas ja Beres. Kiitos. Kiitokset tästä Kelille ja seuraavaksi saatte puheenvuoron Ferberin mietinnöstä sijoituspalveluyritysten vakavaisuusvalvonnan direktiivistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvin tehtyä, Markus Ferber kollega. Sijoituspalveluyritysten vakausvalvonta on hyvä. Tämä asia pitää ottaa kyllä esille. Tämä osoittaa, että näillä epäonnistumisilla saattaa olla järjestelmäriski taloudessa. Tämä aiheuttaa myöskin pankeille ongelmia, tämä aiheuttaa sitten todellisia ongelmia. Joten tärkeää puuttua asiaan vahvasti niihin asioihin, jotka aiheuttavat taloudelle riskin, että he noudattavat myöskin kaikki samoja sääntöjä, koskevat pankkejakin. Pienille toimijoille, jotka ovat järjestämistä riskiä, voitaisiin luoda omia sääntöjä ja näin luoda myöskin yhtäläiset toiminnanmaisuudet. Meidän pitää myöskin katsoa, että ilmeisesti yritykset auttavat investoimaan EUn alueella, joten meidän pitää sitten helpommin valvoa heitä, että voidaan ottaa huomioon myöskin nämä investointiyritykset huomioon. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi Kalvetin mietintö avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa. Soidova, olkaa hyvä. Děkuji, kolegyně a kolegové. Eh, jsem ráda, že... Paljon kiitoksia, arvoisat kollegat. Olen erittäin iloinen, että direktiivi sai enemmistön tuen taaksensa. Työolot ovat tietenkin tärkeä kriteeri työntekijöille, mutta myöskin työnantajille. Näin tiedetään, mitä tietoja missäkin vaiheessa on mahdollisille tuleville työntekijöille ja nykyisille työntekijöille tarjottava. kolmikantaneuvottelutulos on tasapainoinen, siinä huomioidaan työntekijöiden että työnantajien intressit. Siksi tuin tätä. Varsinkin työntekijät voivat saada aikaisemmassa varhaisemmassa vaiheessa tietoja oikeuksistaan ja heillä on myöskin paremmat mahdollisuudet päästä vakaille työmarkkinoille. Lopputekstissä huomioidaan kansalliset määräykset, eli huomioidaan vallitsevien markkinoiden tilanteet eikä tämä johda mihinkään byrokraattiseen raskassoutuiseen järjestelmään, ja se on tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitokset, ja sitten Zorowski, olkaa hyvä. Kiitokset. Minä olen useaan otteeseen muistuttanut siitä, miten hitaasti täällä byrokratia toimii tässä talossa ja neuvostossa, mutta Tämä direktiivi on vuodelta 1991. On odoteltu vaikka kuinka kauan vastausta. Nyt tämä on suorastaan hämmästyttävää tämä pitkittäminen. Joka tapauksessa kiitokset poliittisille ryhmille, kahdelle poliittiselle ryhmälle. Tämä ei ole ollut todellakaan helppoa työtä, joten suurkiitokset ja sitten haluaisin kiittää myös edessäni istuvaa, istuvia valokuvaajia, jotka jatkuvasti tekevät täällä työtä. Heitä ei usein muisteta, mutta kiitokset siitä, että teette tätä työtänne ja ikuistatte istuntojamme. Kiitos tästä ja Mayer, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Olen mielen tukea tätä mietintöä. Labour-edustajat ja SNT-edustajat antavat tähän sisältöä tälle säädökselle, joka antaa uusia oikeuksia tuhansille ja miljoonille työntekijöille, joilla on nolla tuntisomuksia ja jotka tekevät pätkätöitä. Minua kyllästää kuulla ihmisiltä, että vaikka he tekevät töitä, he eivät tiedä, voivatko maksaa laskunsa kuitenkin. Nyt Se, että vaikka perutaan työsomuksia viime hetkellä ilman mitään korvausta tai ei se ole maksamaan itsemät koulutuksensa, mutta Eurooppa nyt muuttuu, koska me haluamme tehdä sitä paremman. Pitää antaa reilu työsopimus kaikille eikä vain muutamille. Kiitokset ja seuraavaksi Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia Oikeudenmukaiset työolot edellyttävät, että unionin lainsäädäntö pannaan aukottomasti täytäntöön. Vuoden 1999 direktiivi, jossa puhutaan työntekijöiden suojelusta silloin, kun epätavanomaisissa työsuhteissa on, kuten määräaikaiset työsopimukset, niin vuoden 1999 direktiivissä sanotaan tähän liittyen, että määräaikaiset työsopimukset muuttuvat pysyviksi työsopimuksiksi, mikäli kyse on todellisista tarpeista. Määräaikaisilla työsopimuksilla kuitenkin vuosien ajan Kreikassa on palkattu opettajia ikään kuin vain sijaiseksi, mutta vuoden 1999 direktiivi pitäisi vihdoinkin pistää Kreikassa täytäntöön ja nimittää nämä kyseiset pätkätyöläiset vihdoinkin virkaan. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Mamikins, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat vähimmäisoikeudet täytyy olla kaikille unionissa työntekijäville, työtä tekeville. Tässä on selvät kriteerit myös työnantajan ja työntekijän välisiä suhteita luomaan. Minä muistuttaisin siitä, että syrjinnän syrjintää on tapahtunut, kun on ensimmäisen ja toisen luokan työntekijöitä Euroopassa. Kansalaisteeset kaipaavat enemmän ennustettavuutta työsopimuksissa ja tämä koeajan häpeällinen käytäntö täytyy saada myös suitsittua. Pitää olla palkalliset harjoitu, harjoittelujaksot eurooppalaisille. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi Howard, olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitoksia puhemies. Voi mielelläni tukea tätä mietintöä. Tämä on tärkeä ensimmäinen askel, kun tunnustetaan nämä ongelmat, että nollatuntisomukset, ja ensimmäinen askel siinä taattaa, että nämä työtapamenettelyt, ne ottaa valvontaan. Ei ole liikaa pyydetty, että vaaditaan yhdenmukaista käsittelyä kaikille työntekijöille riippumatta, minkälainen sopimus heillä on. Tiedämme, että joustava talous on tullut jäädäkseen ja se on todellisuutta, mutta sen takia juuri on tärkeää ottaa huomioon näiden ihmisten ongelmat Euroopan kattavana ongelmana. Emme pyydä liikaa tässä, että voidaan odottaa ennakoitavia työtunteja työpaikalla – ja eikä ole liikaa vaadittu, että voit sitten suunnitella omat rahan käyttöösi tämän mukaan. Ja että ei voida näitä joustotyöpaikkoja käyttää hyväkseen. Eikä ole, voi vaatia heiltä, että maksat omasta koulutuksestaan. Tämän pitää vihdoinkin päättyä. Gracias. Señor Caputo. Kiitokset. Ja Caputo. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Viimeaikaiset väestörakenteen muutokset ovat aiheuttaneet siinä, että väestö on myöskin muuttunut huomattavasti. Digitalisointu on luonut uusia työmuotoja ja luonut uusia joustavampia työsuhteita. Tänä päivänä työsuhme on aika usein epätyypillinen työsuhde. Tällaiset työsuhteet voi aina voi pitää saada myöskin tietoa näistä heidän oikeuksistaan – ja pitäisi myöskin pystyä sopimaan työnantajan kanssa niistä ajoista, koska hän on saatavilla, koska hän ei ole saatavilla. Eikä saa irtisanoa työntekijöitä, jos se kieltäytyvät tekevästi on tiettyyn aikaan töitä. Tällaista kieltää tällaiset nolla tuntisopimukset ja että mukaan silloin ei saisi tehdä töitä millä muulle työntekijälle. Nyt pyrimme tänä päivänä tekemään sosiaalista pilaria. Meidän pitää antaa Eurooppa haavoittuvimpien kansalaisten käyttöön. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi Lenarsin mietintö Euroopan työviranomaisesta. Ensiksi Soidrova, olkaa hyvä. Kiitän puhemies. Minä olen lopulta päätynyt tukemaan tätä mietintöä, jolla luodaan uusi eurooppalainen työviranomainen. Minä en sinänsä toivo, että uusia laitoksia aina luotaisiin, mutta tuin tätä, koska on hyvin merkittävää saada aikaan vahvempaa eurooppalaista oikeutta työntekijöiden liikkuessa maasta toiseen ja työsuhteen ja työsopimuksen luomiseen Euroopassa. Mielestämme, mielestäni on tärkeää, että tämä viranomainen, jonka nimenä pysyy eurooppalainen työviranomainen, on viranomainen, virasto, koska tässä ei myöskään sitten saa ajautua siihen, että tehtäisiin päällekkäin työtä muiden virastojen kanssa. Tämä kuuluu myös parlamentin valvonnan piiriin ja toivon, että tämä toimipaikka saataisiin uuteen jäsenvaltion Slovakiaan esimerkiksi. Kiitokset ja Palmer. Liian monet ihmiset ovat havainneet, että järjestelmä ei toimi, varsinkin Keski-Midlandin alueella työntekijöiden köyhyys, ruokapankkien määrän kasvu. Mitään kunnollista tarjottavaa puolueella ei ole tähän liittyen. Nyt pitäisi puuttua epävarmoihin työpaikoihin, hyväksikäyttöön, alipalkkaisuuteen ja nollatuntisopimuksiin. Kun ihmiset äänestävät muutaman viikon päästä, niin heidän kannattaisi äänestää Labour-väkeä. He ovat sitoutuneet rakentavaan toimintaan. Euroopan parlamentissa he, he voivat taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja ihan sama onko Brexitin puolesta vaiko vastaan, niin silti kaikki tekevät kaikkensa vakavamielisesti tässä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia. Kiitokset ja Zdrojevski, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee eurooppalaiseen työviranomaiseen, me puhumme tässä yhteydessä liikkuvuudesta. Ja viime vaalikaudella ää, me puhumme tästä paljon. No, tämä ei ole mikään ää, hyvä asia, koska tämä osoittaa sen, että me olemme jättäneet monia asioita ratkaisematta viime aikoina. Mutta tässä yhteydessä haluaisin kiittää omaa poliittista ryhmääni EPPtä viimeistä viidestä vuodesta, jona aikana olemme tehneet yhteistyötä. Tämä ei ollut aina helppoa, mutta tämä toimii myöskin paljon ilonaiheitakin. Kiitoksia Kamy Maille hyvästä yhteistyöstä. Ja haluaisin kiittää myöskin Rotsvuovin kaikkia työntekijöitä, sillä he ovat tehneet paljon työtä ja auttaneet minua huomattavasti. Kiitokset. Kiitokset ja Marjas. Okay. Euroopan unioni tarvitsisi tiekartan työviranomaista varten Tosin olisi kannattanut myös muistaa, että olemassa olevaa lainsäädäntöä on olemassa ja sitä olisi pitänyt noudattaa. Tästä komissio olisi voinut saada inspiraatiota ja viedä tuomioistuimeen ne valtiot, jotka eivät Euroopan oikeutta noudata. Ja viittaan jälleen tuohon vuoden 1999 direktiiviin ja siihen, että tuota direktiiviä ei ole oikein noudatettu, erityisesti kun kyse on opettajista. Meillä on vaikka kuinka paljon tuhansia tuhansia opettajia, jotka ovat ikään kuin Kreikan valtion panttivankeina tekemässä pätkätöitä. Heitä ei voi tällä tavalla painostaa työnsä tekemisessä. Heidän täytyisi, heillä täytyisi olla toivoa saada sopimus pidemmällekin, eikä ainoastaan odottaa, että onko ensi vuonna töitä. Mamikin seuraava. Paljon kiitoksia. Ela, päätös on kauan odotettu sosiaalisen pilarin loppumetreillä. Meidän on varmistettava, että työntekijät voivat liikkua vapaasti kautta Euroopan ja heidän oikeuksiaan suojellaan. Mutta me emme voi hyväksyä, että ELA toimisi vain ainoastaan tiedonantopisteenä. Tarkoituksena on tarjota tietoa liikkuvuuteen liittyen, mutta varsinaisia ongelmia ei voida tätä kautta ratkaista. Olenkin sitä mieltä, että Elan pitäisi panna täytäntöön näitä toimenpiteitä kohesion varmistamiseksi taaten näin, ettei EU-tasolla synny aiheeseen liittyviä ongelmia. Viittaan tässä Keski- ja Itä-Euroopan valtioihin. Sieltä löytyy vielä aika lailla huonossa kantimissa oleva työttömyysturvajärjestelmä. Elan täytyy varmistaa, ettei myöskään yrityksiä jouduta sulkemaan ja sitä kautta menetetä työpaikkoja. Kiitoksia. Kiitokset ja Zahradil, olkaa hyvä. stále Kiitoksia puhemies. Sosiaalipolitiikka on edelleenkin hallitusten tärkeä ohjelma, mutta myöskin sosiaaliturvakin on. Mutta en tukenut tätä tekstiä, ei sen takia, että ole samaa mieltä sen suhteen, että uusi eurooppalainen virasto tulisi, eikä, eikä senkään takia, että tämä virasto pyrkisi puuttumaan sitten yksittäisten jäsenvaltioiden toimiin ja niiden sosiaalijärjestelmiin. Ja minusta Tämä olisi asia, joka menisi yli eurooppalaisen lainsäädännön, sillä tämä ei todellakaan olisi Euroopan unionin toimivaltuutta. Meillä on nyt tällä 28, kohta 27 erilaista taloutta, köyhiä, rikkaita maita, eikä olisi mahdollista, että tämä kaikki valettaisiin yhteen muottiin. Tämän takia ei voinut tukea sitä. Yes. Kiitokset. Istunto keskeytetään kello kolmeen asti.